Hän on lehtimies, poliitikko ja Naiset ilman ketjuja järjestön puheenjohtaja. Hän on koordinoinut myös Jemenin nuorisovallankumousta. Hän on yksi niistä kolmesta naisesta, jotka saivat jotka tänä vuonna ottavat piakkoin vastaan Nobelin rauhanpalkinnon väkivallattomasta taistelusta naisten turvallisuuden kohentamiseksi. Viime viikolla olin itse Turkissa että vierailu ja tapasin presidentin, puhuin parlamentissa ja tapasin myös kansalaisyhteiskunnan edustajia. Tämän lisäksi kävin keskusteluja myös kristittyjen tilanteesta Patrikan kanssa. Tarkoituksena oli selvittää,